So, live. No niin, hyvät kollegat. Minulla on suuri ilo saada äh, entisenä puheenjohtajana toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän kulttuurivaliokunnan järjestäytymiskokoukseen. Äh, näen paljon tuttuja kasvoja, mutta myös useita uusia kasvoja ja toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi ja toivon kovasti, että, että kulttuurivaliokunnan työskentely myös seuraavana viiden vuoden aikana sujuu hyvin, hyvän ja rakentavan yhteistyön hengessä, kuten me edellisen viiden vuoden aikana ja myös oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, jotka olemme mukana, niin kuin se on toiminut näinä vuosina täällä. Minä ensinnäiseksi julistan kokouksen avatuksi ja haluan muistuttaa kaikkia edustajia, että tämä, tämä kokous näkyy verkossa ja kuuluu verkossa. Tämän kokouksen tarkoitus on valita kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa 214 artiklan mukaan työjärjestyksestämme järjest, vaalin järjestys on selvä. Ensiksi täytyy valita joku mies tai nainen puheenjohtajaksi ja sen jälkeen jokainen yksittäisistä varapuheenjohtajista erikseen. Tänään meillä on tulkkaus kaikille EUn virallisille kielillä, paitsi tanskaksi ja geeliksi. Ja sitten on vuorossa ensimmäinen esityslistan kohta, joka on uuden puheenjohtajan valinta. Minulle on ilmoitettu, että seuraavat varajäsenet kulttas ovat, ovat osallistua äänestykseen ensinnäkin. Äh, die Kollegin Sofko in Ersatz für... Joka korja, korvaa kollega Animafin, kollega Bernhuber, joka korvaa Polakin, kollega Kohut, joka korvaa Hannes Haiden, kollega Kolaja korvaa herra Nisasin ja kollega Dilwell Schofield, joka korvaa kollega Jambun, kollega Baltasar korvaa kollega John Antonion ja kollega Mubarik korvaa kollega Slavakovin. Onko muita ää, äh, muuta tietoa sellaista, että joku varajäsen korvaisi varsinaisen jäsenen äänestyksessä? Herra Polakko on ilmeisestikin paikalla. Hyvä. Näin ollen varajäsen jää pois äänestyksen osalta. Onko muita varajäseniä, jotka korvaavat varsinaisen jäsenen äänestyksessä. Ilmeisesti näin ei ole. Ja muistutan äh, ryhmiä siitä, että siinä tapauksessa, että että äh, muutoksen se puheenjohtaja täytyy informoida ennen kuin äänestys avataan. Eli kokouksen aikana, jos äh, jäsenille tulee jotakin uutta mieleen, niin se täytyy, sitä täytyy ilmoittaa esimerkiksi sihteeristölle Ensinnäkin toden, totean, että me olemme päätösvaltaisia, meitä täytyy olla vähintään kahdeksan jäsentä paikalla. Tämä, näin ilmeisestikin on. Näin ollen voimme siirtyä äänestämään. Olemme päätösvaltaisia. Nyt pyydän ehdotuksia puheenjohtajaksi kollega Solve. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minulle on kunnia saada ehdottaa nimitettäväksi EPPn jäsen Sabine Verhaen kulttuurivaliokunnan puheenjohtajaksi. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos paljon. Totean, että Sabine Verhaen on tämän valiokunnan varsinainen jäsen. Ja hänet on nime, äh, hänen ryhmänsä on nimennyt hänet ja ja, ja myös hänen taloudellista e, e, eduistaan on tehty selvitys ja myös asianmukaisesta käyttäytymistä on tehty asianmukainen ilmoitus. Näin on, kiitos. Ja kysyn, onko muita ehdokkaita? Ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Ilmeisestikään ei ole. kysynkin, että Sabine, sinä olet ehdolla ja sinä hyväksyt eh- nimeämisen, koska on vain yksi ehdokas puheenjohtajaksi. Ehdotan, e- että vahvistamme Sabine Verheyenin puheenjohtajaksi suosion osoituksiin. Sabine, Sabine, hyväksytkö valinnan? Oletan näin. Ja, ja pyydän tulemaan tänne tälle tuolelle, jota minä tässä tähän asti olen pitänyt.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 I also would like to say thank you to all of you. Minäkin kiitän teitä kaikkia. Kiitoksia luottamuksesta, jotka osoitettiin minua kohtaan näin lainsäädäntökauden alussa ja, ja toivottavasti niin, työskentelemme rakentavassa heng- ja rauhanomaisessa hengessä, kuten aikaisemminkin. Tässä valiokunnassa meillä on ollut hyvää yhteistyötä kaikkina näinä vuosina. Mä olen ollut tässä aikaisemminkin jäseneni. Olen ollut täysjäsen, koordinaattori ja nyt puheenjohtaja toivottavasti voin kantaa oman korteni tähän kekoon, jotta tämä ö, samassa ystävällisessä hengessä, joka on ollut perinteisessä valiokunnassa. kommen jetzt... Ja sitten valitaan ensimmäinen varapuheenjohtaja Minulla on ilmoitettu, että seuraavat kulttuurivaliokunnan varajäsenet osallistuvat äänestykseen, ja ne mainittiin jo. Kysyn tässä vaiheessa, onko jotakin muuttunut edellisen ilmoituksen jälkeen näistä osallistuvista varajäsenistä? Ei ole. Näin ollen voimme jatkaa äänestys, äänestyksen toimitusta. Ja aina ennen kuin äänestys toimitetaan, niin niin täytyy ilmoittaa ennen äänestyksen alkamista, jos haluaa tehdä mitään muutoksia äänestystapahtumaan. Ensinnäkin totean nyt, että, että koska mitään ei ole muuttunut, että me olemme päätösvaltaisia, vähintään kahdeksan jäsentä on paikalla, pyydän tekemään ehdotuksia ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. I would like to... Minä haluaisin ehdottaa ehdokkaaksi ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalle vihreän ryhmän edustaja Romeo Francia. Totean, että ehdokkaan nimi on Romeo Franz, vihreä, vihreän ryhmän ehdotus ja DONT-järjestelmän mukaan tämä paikka oli juvitetty vihreille. Hän on tä- valiokunnan täysjäsen ja hän on oman ryhmänsä esittämä ja hänen, hänestä on tehty selvitys taloudellisista eduista ja, ja kohtuullisen asianmukaisen käyttäytymisen koodiston osalta asianmukaista tämä vahvistetaan. Ja kysynkin ehdokkaalta, hyväksyttekö tämän ehdotuksen tai nimeämisen? Kyllä, mieluusti. No niin, onko muita ehdokkaita? Ei ole. Koska on vain yksi ehdokas, ehdotan, että herra Romeo Franz vahvistetaan on suosion Ja, ich darf von dieser Seite auch herzlichen Glückwunsch. Minäkin onnittelen ja odotan hyvää yhteistyötä valiokunnassamme. Ja tulkaa tänne puheenjohtajapöydän taakse ottamaan paikkanne. Sitten on vuorossa toinen varapuheenjohtaja ja hänen valintansa – tässäkin pitää jälleen todeta, että muutoksia ei ole tapahtunut osa äänestykseen osallistuvien jäsenten osalta kysy, muistutan vielä poliittisia ryhmiä siitä, että ennen äänestystä täytyy sitten ilmoittaa mahdollisista muutoksista. Olemme, päätösvaltaisuus on edelleenkin olemassa ja pyydän nyt tekemään ehdotuksia toiseksi varapuheenjohtajaksi. Ja tuon järjestelmän mukaan tämä kuuluu ECR-ryhmälle. Um, so on uh, behalf... ECR-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa toiseksi varapuheenjohtajaksi Dace Melbardea. Hän on entinen Latvian kulttuuriministeri ja myöskin Latvian äh, kulttuurikeskuksen johtaja. Ja aikaisemmin hän on ollut äh, maajohtaja British Council toimissa Latviassa ja hän on ollut myöskin Latvian kulttuuriministeriön teht- muissa tehtävissä. Lisäksi hän on ollut UNESCO-tehtävissä ja hän on menestyksekkäästi vienyt Latvian ja UNESCO-asioita eteenpäin. Kiitoksia myös lyhyestä esittelystä. Hän on uusi jäsen tässä valiokunnassa. On hyvä, että meillä on uut, uusiakin jäseniä valittavana. Totean, että ehdokas Norman Dutchamil Barde, lausuinko sen oikean? Jos en, niin pyydän teitä oikaisemmin. Hän on tämän valiokunnan täysjäsen, hän on ECR-ryhmän nimeämä ja hänen selvityksessä taloudellisista etuistaan ja selvitys käyttäytymiskohdiston osalta on asianmukaisesti täytetty. Te voitteko vahvistaa tämän? Kysyn ehdokkaalta, hyväksyykö hänet, hän nimeämisensä. Yeah, yeah it's correct and uh, uh, of course I, I take... Kyllä, totta kai hyväksyn. Tämä on oikein suuri ilo. Koska meillä on vain yksi ehdokas, me ehdotan, että, että Rova Dutch-Velbarte vahvistetaan suosion osoituksiin. Ja, dann darf ich auch Sie zu Ihrer Wahl ja onnittelen teitäkin valinnastanne ja odotan hyvää ja rakentavaa yhteistyötä. Tulkaa, tulkaa tänne puheenjohtajista pöydän taakse ottamaan paikkanne. Wir hätten jetzt einen dritten nyt meillä olisi vielä kolmas ja neljäs varapuheenjohtajana valittavana mutta on käyty keskusteluja aikaisemmin, aikaisemmin siitä, että, että miten järjestelmän mukainen nimeäminen tehdään. Siksi minä ehdottaisin, että keskeytetään tämä äänestys tässä ja seuraavassa kokouksessa jatketaan äänestystä niin, että ryhmillä on vielä tilaisuus keskustella keskenään näistä, jotta tämän valiokunnan työ työ ei ala hetki yhteistyö törmäyksin tai rähinöin ja on varmastikin mahdollista päästä järkeviin nimeämisiin ryhmien kesken. Ja näin ollen ryhmillä olisi myös mahdollisuus myös keskustella, koska vasta tänään aamulla tie, saatiin tietää, että, että, että on vastustettu, on huomattavasti vastustettu tiettyjen ehdokkaiden nimeämistä. Siksi pyytäisinkin, että, e, että tässä vaiheessa voisimme keskeyttää äänestysrupeaman ja, et, ja että ensi, ei kun kahden viikon päästä jatketaan. Petra. Niin, periaatteessa minulla ei periaatteessa mitään tätä vastaa, koska olisi varmastikin tärkeää, että on saamme hyvän alun liikkeelle, mutta kuitenkin kysyisin, onko tämä mahdollista työjärjestyksen mukaan ja vai raukeako mahdollisesti koko järjestäytyminen tämän myötä? Tämä pitäisi selvittää niin, että jälkikäteen ei sitten ei synny, ei synny mitään ärinää, että tota, joka vaikeuttaa yhtä työskentelymme aloittamista. Also es ist so, dass die nyt on niin, että työjärjestys mahdollistaa sen, koska, äh, koska järjestäytyminen alkaa äh, alkaa äh, puheenjohtajan esimerkiksi varapuheenjohtajan valinnalla ja, ja sitten mahdollista siirrosta täytyy päättää kokouksesta, sitten minä ehdotista, jotta saataisiin rauhanomainen alku tälle valikunnan työlle minä suosittelisin, niin että seuraavassa kokouksessa, joka on kahden viikon päästä täällä Brysselissä, että jatkaisimme järjestäytymistä silloin. Äänestetään ehdotuksesta. Vastustaako joku ehdotustani? Äänestäisikö joku tyhjää? No sitten nämä, tämä jatkojärjestäytyminen siirretään seuraavaan kokoukseen, joka pidetään tiistain 23. heinäkuuta kello 9 alkaen – kello 9-12.30 ja kello 15-18.30 23. päivä, ei 22. sitä ei pidetä. 23. päivä. No niin, ei hetki vielä. Vielä muutama asia. Ensinnäkin Muista muista ilmoitan kaikille kollegoille, että, että tulevana maanantaina 15. heinäkuuta kello 19.21 välisellä aikana on valiokunnan koordinaattorin ensimmäinen tapaaminen Strasbourgissa. Lisäksi haluan muistuttaa tästä tervetulopaketista, jossa on tietoa kultvaliokunnan työstä. Ja tässä on myös varmasti tärkeää tietoa menneestä toiminnasta, näytän tätä pakettia. Tämä paketti on teidän postilokeroissanne tuolla kolmannessa kerroksessa. Jokainen voi sitten hankkia tämän pakettinsa haltuunsa omasta postilokerostaan. Ja kiitän tässä vaiheessa tulkkeja ja odotan ilolla hyvää ja rakentavaa yhteistyötä ja toivon, että sitten voimme jatkaa järjestäytymistä 23. päivä rauhanomaisessa yhteiselohengessä. hengessä diagram.